niin silloin nämä nimitykset tullaan myös hyväksymään. Edellisessä istunnossa 15. huhtikuuta perusoikeusvaliokunnassa tehtiin ehdotus liitteeseen 16, jossa määritellään suuntaviivat komission toimille. Ja koska kukaan ei ole tehnyt mitään huomautusta, niin artiklan 226 perusteisesti tämä on hyväksytty ja vastuuvaliokunnilla on oikaisuja neljään parlamentin hyväksymän tekstin artiklaan 31. Ja nämä oikaisut katsotaan hyväksytyksi ja mikäli 40 jäsentä ei sitten vaadi, että näistä äänestetään. Te löydätte tekstit äh, istunto nettisivuilta ja nämä tekstit julkaistaan myös tämän istunnon pöytäkirjoissa. Keskiviikkona 78 kohdan mukaisesti yhdessä äh, neuvoston puheenjohtajan kanssa olemme allekirjoittaneet kuusi äh, lainsäädäntöehdotusta ja ne löydätte myös tämän istunnon pöytäkirjoista. Nyt sitten esit- tämän viikon esityslistaan puheenjohtajakokouksessa artiklan 149 mukaisesti 31. huhtikuuta 21. Eh, huhtikuuta tehty eh, lopullinen esityslistan luonnos on jaettu. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä.